kollegat. Aloitetaanpa kohdasta 14. Nyt äänestäminen. Minun täytyy pahoitella, että hiukan tässä aloitamme myöhässä, koska meillä oli juuri yhteinen julkilausuma komission ja neuvoston kanssa Tämä liittyy sopimuksiin, sopimukseen ja parlamenttivaltuuskunta on saavuttanut paljon pakollisessa velvoitteissa yri, yritysten osalta. konfliktimineraaleista. Ja tässä nyt sitten on hyväksytty Tämä on hyvä päivä Euroopan parlamentille, että olemme pystyneet sopimaan arvopohjaisesta sääntelystä ja tämä on tietysti sitten juuri niiden ihmisten eduksi, jotka ovat konfliktialueella. Ja tästä syystä me nyt aloitimme hiukan myöhässä. Ja kuten tiedätte, ensimmäinen äänestys on testi sellainen, mitä kaikilla on mahdollisuus testata tota äänestyskortti. Ja nyt aloitamme tämän testiäänestyksen. Minulla on ongelma. Sillä huomasin, että jätin äänestyskorttini Strasbourgiin, jos pitää tarkistaa äänestyksiä, niin nostan käteni. Osa... Member. Eli yksi jäsen ilman äänestyskorttia. Tämä otetaan huomioon. Kaikki muu on kunnossa. Eikä täällä ole liikaa jäseniä poliittisissa ryhmissä. Kaikki on siis hyvin. Ja sitten aloitamme äänestyksen kauppastrategiapaketista kolmessa osassa. Ja sitten johdantosan kaappale osio on myöskin, eli neljä osaa kaiken kaikkiaan. Kohta osa yksi. Ensimmäinen tarkistus on tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäyksenä kompromissitarkistukseen 3 mahdollisesti tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 81 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, niin ikään hyväksytty. Tarkistus 83 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä tarkistetaan koneäänestyksenä. Tarkistus 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päättyy siis nyt. Ja sinun äänesi? Okay, good. Tengo un asistente muy eficiente y me ha conseguido mi tarjeta. Minulla on hyvin tehokas assistentti tässä, joten hänellä on kortti. Hylätty toisin sanoen. Tarkistus 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 91 puolesta. Vastaan tyhjää. Tämäkin tarkistetaan. Tarkistus 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hylätty. Tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää. No entäs sosiaalidemokraatit? Eli kysyn uudestaan. Tarkistus 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Mielenkiintoinen koalintio. No, luulen, että tämä on hyväksytty, mutta sekataanpa tämä vielä. 109 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy on hyväksytty, niinhän minä sanoin. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 117 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 118 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 119 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus 121 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissitarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, lisäyksenä mahdollinen tarkistus 124 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 130 puolesta vastaan tyhjää. No, tämä lienee hylätty, mutta katsotaan. 130 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. No siis tässä äänestyksessä. So, is es abgelehnt? Tämä on hylätty. Sitten tarkistus 131 puolesta Kerroin ryhmille, että haluaisin kohta kohdalta äänestyksen, jos mahdollista. Tästä ensimmäisestä osasta sanoihin Modern Slavery saakka ja sitten se jälkimmäinen osa. Split vote. Tarkistus 131, mutta jos ryhmät eivät ole tästä samaa mieltä, niin sitten äänestetään tarkistuksesta sellaisenaan. So I will interpret this as an... Tulkitsen tämän suulliseksi tarkistukseksi. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta, että teemme kohta kohdalta tämän, joten tätä ei vastusteta, joten jatketaan näin. Tarkistus 131 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 139 puolesta Anteeksi, tämä raukeaa. Joten siirrymme tarkistukseen 142. 142 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 142. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 32a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 153 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavaksi tarkistus 238 puolesta vastaan. Ei tämä nyt ollut selvää. Eli uudestaan 238 puolta vastaan tyhjää. No luultavasti hyväksytty, mutta katsotaan. 238 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No, se on siinä ja siinä, mutta hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 161 lisäyksenä mahdollinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 172 puolesta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Tämä tarkistetaan. 172. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 172. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut! Tarkistus 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 183 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 184 puolesta vastaan, tyhjää. No tämäkin lienee hylätty, mutta tarkistetaan 184. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 188, pu- anteeksi. Tarkistus 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten toinen paketti. Mit? Tämä alkaa kompromissitarkistuksella 14 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Sitten tarkistus 202 ja 203 identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 204 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja 205. 205 äh, unohtui, 205 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 208 lisäyksenä kompromissiin 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tarkistus 200 ei vaan kompromissi 16. Toinen osa, nyt ei, siis 213, toinen osa, tarkistus 213, lisäyksenä kompromissi 15, puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty, kompromissi 16 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty, Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 224 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjä No, luulen, että hyväksytty, mutta tarkistetaan 233 Emma McLaughlinilta puolesta. Ei vaan sisäänestys alkaa. Mm. No, eine oder eine will nicht abstimmen. Joku ei nyt halua äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 236 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. No tarkistetaan. Alle, alle die niin Hände No kädet pitää nyt nostaa. 236 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kyllä, olitte oikeassa. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Really? <laughs> Kompromiss 19 dafür. Kompromissi 19 vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan Yeah, yeah. They are very late on the numbers. okay, so. But normally Germany is not so fast, huh? se Saksa ei ole niin nopea. Okei. <laughs> Okay. Um, ähm, Änderungskompromiss 20, da machen wir jetzt. Niin, kompromissitarkistus 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 200 67. Se voidaan ottaa lisäyksenä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus EPPltä Daniel. It's written down in the voting list we would like to add the word Se on kirjoitettu tänne äänestysluetteloon, niin haluamme lisätä sanan SWIFT. Stand. Selvä. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Näin ei ole. Sitten äänestetään. Ein Widerstand. Yksi vastustaa. Tarvitaan kai kolme, neljä. Okei. Okay. Also, dann Äh, äh, Ei riitä, äänestetään. Kuka on suullisen tarkistuksen puolesta? Nostakaa kättä. Pyydän vastaan. Hyväksytty. No tyhjä. Hyväksytty. Sitten 280 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjiä. No, luulen hyväksytty, mutta tarkistetaan 291. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 305. 305 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 307 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 308 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 309 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 310 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 311 puolesta vastaan tyhjä. No, luulen, että hyväksytty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 311, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta. Ah, no niin, kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 317 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 332 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty lisäyksenä 22 tarkistus 373 puolesta vastaan tyhjä hylätty kompromissi 23 tarkistetaan selvä 373 lisäyksenä kompromissiin 22 äänestys alkaa Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 353 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 354 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 354 äänestys alkaa. No, jetzt Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyydän nyt nostakaa kädet kunnolla ylös. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tulemme tarkistukseen 364. DV18 on identtinen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 365 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 366 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus 367 ja 68 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus 369 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 370 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 370. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. 371 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty, 372 puolesta vastaan, tyhjä. No, luulisinpa, että hylätty, mutta tarkistetaan 372. Äänestys alkaa. Joku ensi äänestää. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 379 puolesta vastaan tyhjä. Luulisin, että hylätty, mutta tarkistetaan. Varmuuden vuoksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 387 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 388 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 389 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Sitten 391 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 392 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 393 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 395 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 394 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 394. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 396 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 397 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 399 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 400. Tarkistetaan, selvä, tarkistetaan 399. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvä. Tarkistus 400 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 402 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. mahdollisen lisäyksenä tarkistus 412 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 414 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 414, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kolmas paketti started. Tämä lähtee liikkeelle kompromissista A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 18 äänestys alkaa.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 vastaan, tyhjää, hylätty. 23, anteeksi, tarkistetaan. Selvä, 22, äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää. No luultavasti hyväksytty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 40 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. No mitä sosiaalidemokraatit, eivätkö he äänestä enää ollenkaan? No kyllä tämä pitäisi olla hyväksytty, mutta tehdäänpä tämä nyt oikein. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 43 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan myös. 47 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa 54. Geschlossen. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää No luultavasti hyväksytty, mutta tarkistetaan tämäkin. Tarkistus 60. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yksi ja kaksi puolesta. Puol- vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjä, luultavasti hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 7, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8, puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 9, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten neljäs osio, lausunnot. Ensin AFET, ja AFET 6 on ensimmäinen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Afet 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Afet 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten DV. Ja tässä on ensiksi DV5 lisäyksenä kompromissiin 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistetaan. DV5 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. DV7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Empl 15, työllisyys 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Empl 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi ITRE. ITRE 20 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan ITRE 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. ITRE 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty Itre 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 21 puolesta vastaan tyhjää. No luultavasti hylätty, mutta katsotaan tämäkin. Itre 21 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Itre 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko kolme puolesta vastaan tyhjää luultavasti hyväksytty, mutta katsotaan tämäkin. Imko kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Imko 4 puolesta vastaan tyhjää. Sosiaalidemokraatit, mitenkäs te? No niin, hyväksytty. Imko 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 12 puolesta vastaan tyhjää luultavasti hyväksytty, mutta tarkistetaan. Imko 12 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. IMKO 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. IMKO 22 puolesta. Vastaan tyhjää. No tässä juuri kukaan ilmoittaudu. IMKO 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Agri-valiokunta. Agri 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Agri 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Hyvät kollegat, nostakaapa niitä käsiä ylös. Agri 8, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty selkeästi. Agri 14, puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Agri 20, puolesta, vastaan, tyhjää. Hylätty. Agri 28, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, agri 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, agri 33 puolesta, vastaan, tyhjää, luultavasti hylätty, tarkistetaan, agri 33, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Agri 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Agri 42. Äänestys alkaa. Und Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 43 puolesta vastaan tyhjää. No kyllä varmaankin hyväksytty, mutta tarkistetaan. Agri 43. Päättyy. Hylätty. No niin. Sitten pääsemme loppuäänestykseen tästä hienosta mietinnöstä. Ja tämä on totta kai koneäänestys ja nimenhuutoäänestys, niin ikään äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puoltavaa ääntä. Onnittelut, edustaja Begin. So, on äh, weil das Abstimmen... No niin, ja koska äänestys on niin kivaa ja on vielä monia äänestyksiä, jatkamme pian. Äänestämme edustaja Forensan mietinnöstä. Se käsittelee sosiaali- ja ympäristönormeja. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten Develtä kohtaan kaksi tarkistuspuolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 276 ja 5, 175 ja 6 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan Tarkistus 175 ja 76. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 53 puolesta. 153 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 154 puolesta. Vastaan. Tyhjä No, varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan 154. Na. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten FEM-valikunta kohta 12 puolesta vastaan tyhjä. Anteeksi, ja kommentti mikrofonin ulkopuolelta. Kyllä, toinen osio. Toinen osa 154. Sillä pitää äänestää. Toinen osa 154 tarkistuksesta puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sitten tulemme naisvaliokuntaan kohta 12 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Naisvaliokunta kohta neljä puolesta vastaan tyhjä ylätty. Sitten 51 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 90 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 90. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. I can. Okay, so. Änderungsantrag. Tarkistus 81. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Taitaa olla hylätty. Nyt kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty Tarkistus 164. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 7. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 136 toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 136, toinen osa. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. päättyy. Hylätty. Abgelehnt. Ja, abgelehnt. Ja, ja. So, Kompromiss 8. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta kolme naisvaliokunnalta puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta tarkistetaan. No selvä. Kohta kolme naisvaliokunnalta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, Daniel. No. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Sitten toinen osa alkaa kompromissista 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 200, 201, 201 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 185 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 186 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan 192. Äänestys alkaa. Joku ei äänestä, äänestys päättyy hyväksytty. Naisvaliokunnalta kohta 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Naisvaliokunnalta kohta 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan naisvaliokunta 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. DV kohta 5 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Empl kohta 6 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Empl kohta 13 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Empl kohta 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 216 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Näin oli raukea kaksi ja tulemme 162 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Emble-kohta 26 puolesta pahoittelut. DV7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi identtistä. Tarkistus 111 ja Emple kohta 28 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Empel kohta 29 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 209 tarkistetaan. Empel kohta 29 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 219 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Sitten kolmas osio. Tarkistus 9 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tarkistus, pahoittelut, no mennään ihan rauhassa, tarkistus 10, 10 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 22. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 27 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 28 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kom- no tarkistetaan. 29 Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Ja päättyy. Hylätty, kuten sanottua. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Naisvaliokunnalta. Virtausakappale E puolesta vastaan tyhjä hylätty. on kappale H naisvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Näin ollen raukeaa. on kappale F naisvaliokunnalta 33 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Afetilta Jortason kappale A puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Jortason kappale B Afetilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdatuskappale C Afetilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdatuskappale D Afetilta. Sitä varten on kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdaton kappale E Afetilta puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Johdaton kappale F Afet puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kohta 1 Afet puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kohta 2 Afet puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan, vastaan. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan, tyhjä. Hylätty kuusi puolesta vastaan, tyhjä. Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan, tyhjä. Hyväksytty neljä puolesta vastaan vastaan, tyhjä, hylätty. 5. Tarkistetaan. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjä. Liberaalit eivät äänestäneet. Otetaan vielä kerran. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Affette. Viitteet 1 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 2 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 3 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja nyt pääsemme koneäänestykseen ja nimenhuutoäänestykseen, joka on loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Onneksi olkoon 30 ääntä puolesta. Onnittelut. So, Helmut, I'm Paul no niin, työjärjestyspuheenvuoro Helmut. Hyvät kollegat. Just uh, a, a Minulla on ehdotus valiokunnalle, koska heinäkuun täysistunnossa käsitellään kahdesta tänään äänestämästämme mietinnöstä ja esityslistan mukaisesti keskustelua näistä ei käydä ja me voisimme ehdottaa valiokuntana, että näistä kahdesta tärkeästä mietinnöstä järjestettäisiin keskustelu, muutettaisiin täyslistaa. Das müsstet, als politische No, tämä tietysti työpoliittisen ryhmänkin pitäisi vielä esittää, mutta kyllä me varmasti voimme tätä tukea. Esittelijätkin vielä. I support the proposal. Minä tuen ehdotusta, jonka Helmut esitti. Tällä hetkellä on kaksi lyhyttä esitystä molemmille mietinnöille, joten minusta olisi tärkeää käydä täyttä keskustelua molemmista mietinnöistä tai yhteisökeskustelu vaihtoehtoisesti. Yeah, I support the position. Kyllä, tuen kollegan kantaa. So, ich würde... No niin, ehdottaisin, koska tässä nyt kello on aika paljon, että seurantaryhmistä käytävä keskustelu, koska siellä nyt ei mitään kovinkaan mielenkiintoista ole tapahtunut, lykättäisiin seuraavaan kokoukseen heinäkuussa. Vastustetaanko tätä? Ei näitä olevan vastustusta, eli lykätäänkö tätä seurantaryhmien toimintaraporttia seuraavaan kokoukseen koska tässä on hiukan aika paineita. Hyvä, sovittu. Sitten kohta 17. Tämä on tekninen kysymys, joka liittyy mukautukseen, myönnytysten mukautukseen Kroatian yhteydessä, koska Uruguay kirjeenvaihdossa kirjavaihdon kautta nyt sen on tarkoitus tähän asiaan puuttua. Ainakin nyt heti esittele Pablo Salvalle puheenvuoron. Eh, gracias, eh, presidente. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kollegat. Tämä ei ole ensimmäinen mietintö, joka tässä valiokunnassa käsitellään koskien kauppaa kolmansien osapuolien kanssa – Kroatian liittymisen myötä tulliunioni on ajankohtainen asia. Euroopan unionin täytyy neuvotella VTOn jäsenten kanssa, niiden kanssa, joilla on neuvotteluoikeus tullilistan mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että täytyy myöskin saada lopullisesti aikaan sopimus myöskin Uruguan itäisen tasavallan kanssa. Ja tässä täytyy VTOn sääntöjä kunnioittaa ja täten täytyy järjestää korvaavaa mukautusta tämänhetkisen järjestelmän mukaisesti. Euroopan unioni yksinkertaisesti tulee lisäämään listan jossa puhutaan myönnytyksistä. Ja tämä lista koskee 20, EUn jäsenvaltioita ja sieltä löytyy esimerkiksi muutoksia naudanlihan tariffikiintiöihin. Euroopan parlamentin hyväksyntä on välttämätön, jotta sopimusta voidaan täytäntöönpanna ja tästä syystä Intavaliokunnan ja Merkosurvaliokunnan puheenjohtajana suosittelisin, että hyväksytään neuvoston ehdotus. Euroopan parlamentti on nyt tarkoitus käydä läpi myönnytysten lista ja tässä prosessissa on käynyt läpi se, ilmi se, että meillä on erittäin hyvät suhteet Uruguaihin. Ja on myöskin käynyt ilmi, kuinka tärkeänä merkosurmaat käy, pitävät suhteitaan Euroopan unioniin. Viime kuussa, kun puhuttiin markkinoille pääsysäännöistä assosiointimaiden kanssa Merkosuurin yhteydessä, äh, kävi myöskin ilmi, että tähän tulee tekemään muutoksia ja tätä me pääsimme, pääsimme näissä kauppa-asioissa eteenpäin. No Puheenvuoropyyntöjä ei ole vai? David? Kiitos Nikola Dantin puolesta. Sanoisin vain, että tuemme tätä mietintöä. Tämä on tekninen asia ja haluamme sen mielellään läpi parlamentista niin pian kuin mahdollista. Paljon kiitoksia. Niin. Hyvin lyhyesti. Tämä on vain tekninen mukautus ja me tuemme täysin esittelijän tekemää ehdotusta. Paljon kiitoksia. Komission puolelta onko kommentteja? Ei. Hyvä. Esittelijä? Ei. <laughs> Kiitos. Ei muuta. Perfect. Loistavaa. Deadline for... Tarkistusten jättämisen määräaika on 22. kesäkuuta kello 18. Ja ehkäpä sitten äänestämme joko heinä- tai syyskuussa. No niin, sitten pääsemme kohtaan 18. Tämä on tutkimuksen esittely, liittyy EUn ja Meksikon kokonaissopimuksen kauppaa koskevan pilarin nykyaikaistamiseen. Te tiedätte, että kun ajatellaan kehityskulkuja kaupassa, kun ajatellaan TTPtä ja TTIPiä, niin Meksikon tilanne on myöskin relevantti. Ja tästä syystä on todella tärkeää keskustella vanhan sopimuksemme nykyaikaistamisesta. Ja tästä syystä olen erittäin iloinen, kun nyt saamme kuulla tutkimuksen tuloksista – ja meillä on myöskin vieraita Meksikosta. Olette hyvin tervetulleita. Myöskin Meksikon lähettiläs on äärimmäisen tervetullut tähän kokoukseen. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi äh, Raymond Torvent, tutkimuksen tekijä. Hän on siis äh, Barcelonan yliopistosta, niin hän saa nyt heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Puhuja mikrofoni ei ole päällä. The modernization. No niin, eli tämä sopimuksen nykyaikaistaminen, jos ajatellaan sopimusta, joka laitettiin 97, kun tässä sopimuksesta neuvoteltiin molemmin puolin. Minä olin ulkoisten talouspoliittisten johtaja omassa maassani ja siinä tehtävässä olin mukana suunnittelemassa sopimusta, jota aiotte nykyaikaistaa. Ja minun piti selittää se neuvostolle ja sen jäsenille, mutta myös Meksikon suurlähettiläälle Ardarisille, joka halusi antaa selvät yksityiskohtaiset vastaukset Meksiko Citylle hallitukselleen siitä, mikä monimutkainen rakenteessa sopimuksessa on, ja hän tuli luokseni ja pyysi vastauksia kysymyksiinsä. Laadimme tämän tutkimuksen aikoinaan, ja kun valmistelin esitystä, niin olen ottanut sen samanlaisen asenteen kuin aikaisemminkin. Tämä ei ole akateemista toimintaa, yhä vähemmän konsultoitoimia, jossa konsultti yrittää sanoa, mitä asiakas haluaa kuulla. Tämä on rehellinen panostus politiikan tekoon. Tässä pyritään määrittelemään pääasialliset politiikkakysymykset, jotka tulette kohtaamaan, kun keskustelette sopimuksesta ja pyritte antamaan analyysejänne. Tämä toimintaa on kohdistettu parlamentille ja instituutille, joka on aina halunnut kohdata ongelmat sen sijaan, että se piilottelisi niitä tai olisi tällaisessa strutsipolitiikassa mukana, ettei se halua katsoa ongelmia suoraan silmiin. No niin, tässä siis nämä tärkeimmät poliittiset kysymykset, jotka jätän teille pohdittavaksi haastattelimme ihmisiä sopimuksesta. Haastatellut toisaalta oli niitä, jotka eivät olleet vastaan, niitä, jotka olivat pikemminkin puolesta ja niitä, jotka olivat äärimmäisen sen puolesta, että olisi kunnianhimoinen sopimus, mutta oli kolmas kategoria. Kysyimme, että haluaisivatko he muuttaa mitään EUn sisäiseen järjestelmään, jota sovelletaan Meksikon vastaus oli yksimielinen ei ollenkaan. Suoraan sanottuna kysymys pitää nyt sitten estää täällä, miten kunnianhimoinen sopimus voi olla kunnianhimoinen ilman, että muutetaan mitään. Suhtaudun intohimoisesti eurooppalaisen kulttuurin, rakastan Gato Pardeskoa, ja useita elokuvia muuttamista. Gatto Pardo ei äh, tarkoita sitä, että voidaan muuttaa kaikkia muuttamatta mitään. Se tuskin hyvä suuntaviiva. Pohtikaapa erityisesti tämän valiokunnan jäsenet, jotka lähtivät täältä, että ovatko he halukkaita muuttamaan mitään tarvitaan konkreettisia vastauksia, koska jos mitään ei pidä muuttaa, niin no, seuraavaksi sopimuksella on nolla, jos ajatellaan taloudellista ja poliittista näkökulmaa. Totta kai on syytä sille, miksi sopimus pitäisi nykyaikaistaa. EU on muuttunut, Meksiko on muuttunut ja maailma on muuttunut, mutta niin pitkä tutkimustamme mukaan nykyaikaistamisprosessi ei perustu taloudellisiin syihin, vaan pelkästään oikeudellisiin, institutionaalisiin ja poliittisiin syihin. Ne ei ole aina selvästi ilmaistu. Jos teillä on kysymyksiä tähän liittyen, niin pyrin vastaamaan tähän konkreettisemmin. Tämä asia liittyy siis pääasiassa politiikkaan ja juridiikkaan. Näin ollen kysymys on kysymys, johon paremmin pitää vastata. Eli että EU pitääkö sen jatkaa sitä, että se naftamoittaa sen ulkoista talouspolitiikkaansa, niin kuin se on tehnyt viimeisten vuosien aikana. Ensinnäkin EUn oikeus ulkoisissa taloussuhteissa, no se kolonialisoitiin, se tehtiin VTOn palvelusopimuksen myötä ja myöhemmin NAFTAn myötä ulkoiset taloussopimuksemme yhä useammin ovat naftamaisia. Ehdotamme, että pohti sitten ainakin ajatusta siitä, että yritetään palata vanhaan malliin ja pidetään eurooppalaiset vivahteet mukana, jotka inspiroivat assosiaatiosopimuksia Euroopassa ja myös Välimerellä. Erityisesti siksi, että Tämä vanhemmalliset sopimukset olivat dynaamisia liikkuvia sopimuksia, kun taas naftamaiset sopimukset ovat täysin staattisia paikallaan pysyviä. Nyt on muodikasta sanoa, että sääntelyn lähentäminen, sitä pitäisi pitää tavoitteena. En nyt tiedä miten. Ihmiset ovat tämän huomanneet nyt. Kaikki vähämaiset eurooppalaiset sopimukset olivat sääntelyn lähentämisestä tässä nyt huomataan tätä tahtoa, sillä jos halutaan saavuttaa sääntely ja lainsäädännön lähentyminen, niin tarvitaan dynamiikkaa, jotta voidaan luoda institutionaaliset rakenteet, joilla voidaan tuottaa tätä lähentymistä, ja naftamaiset sopimukset eivät tätä tee. Mikä malli sitten pitäisi olla? No, tämä riippuu teistä. Päätös on teidän vanha mallinen EU-malli, vaiko tämä malli, jotka Yhdysvallat on painostanut eteenpäin kahdenvälisissä maailmassa neuvotteluissa, joita he ovat vieneet eteenpäin viimeisen 20 vuoden aikana esimerkiksi. Yhdysvallain sopimuksissa ei, sopimuksissa ei ole lukua, joka käsittelee työntekijöiden liikkumista. EU-lainsäädännössä tämä on yksi tärkeimmistä luvuista. EU-oikeudessa ja lainsäädännössä on jo sääntöjä, tärkeitä sääntöjä, jota voitaisiin revalorisoida uudelleen arvottaa kansainvälisissä neuvotteluissa, jos ajatellaan siis sitä, miten kohdellaan ulkomaisia työntekijöitä, jotka ovat laillisesti töissä EU-jäsenvaltioissa. Miksi? No esimerkiksi miksi ei otettaisi sitä mukaan sopimukseen. Jos te Euroopan parlamentti todellakin olette huolissanne, ja näin vaikuttaa olevan sosiaalisista kysymyksistä ja sosiaalisista ulottuvuuksista sopimuksessa, niin olkaa nyt selkeitä todellinen sosiaalinen sopimuksessa on, liittyy siihen, että onko siinä luku, joka käsittelee työntekijöiden liikkuvuutta. Toinen kysymys, joka pitää käsitellä, on sekamuotoisuus, kun työskentelin täällä erikoistuu näihin kysymyksiin, mutta sekamuotoisuus se pitää ymmärtää neuvotteluissa sellaiseksi, että on selvää, että tämä sopimus ja, joka, ja kaikki EU-sopimukset kattavat useimmat kysymyksistä, no siis useimmat kysymykset ovat pelkästään eu toimivaltaan liittyviä, mutta poliittinen kysymys, mitä vastata on, että josko sopimuksen pitää olla rajallinen, eh, pitääkö se rajoittaa vain kysymyksiin, jotka kuuluvat ainoastaan eu toimivaltaan. Ja kysymys on siis seuraavalainen, jos te todellakin haluatte, että EU ajatellaan että EU voi maailmassa esittää samaa roolia kuin Yhdysvallat tai Kiina, niin voiko EU sallia sen, että käsiteltäisiin vain näitä kysymyksiä, jotka kuuluvat sen yksinomaiseen toimivaltaan. Tämä on kyseenalaista, sillä Amerikan Yhdysvallat ei pelaa globaalilla areenalla, vaan tietyn kompetenssin USA ja Kiina toimivat kaikilla osa-alueilla. EUlle tämä tarkoittaa sitä, että se voi jäsenvaltioiden kanssa päättää näistä asioista. Sekamuotoisuus ei tarkoita sitä, että EU häviää. Sen pitää tarkoittaa voittamista. Voittaa mitä? No kyky saada kaikki jäsenvaltiot yhteen unionissa. Ja tämä on todellinen globaali toimia ja status, jota EU tavoittelee esimerkiksi, on äärimmäisen tärkeä Meksikolle ja monille jäsenvaltioille. Korkea koulutus nimittäin. Meksiko on yksi niistä maailman maista, jossa on kunnianhimoisempia ohjelmia, jos ajatellaan kansainvälistä korkeakoulutusta ja kansainvälisiä stipendejä – No miksi sen ottaisi käyttöön tähän sopimukseen korkeakoulutus mukaan? Sen myötä EU-sta kokonaisuudessaan kaikki ne jäsenvaltioineen sitä tulisi sadan alueen maailmassa, joka olisi hyvin houkutteleva, jos ajatellaan meksikolaisia opiskelijoita. Tämä vaatii konkreettisia vastauksia, sillä se vastaus on, että tämä hyödyttäisi Meksikoa ja myös EUta, sillä mikään jäsenvaltio yksin ei voi kilpailla Yhdysvaltain kanssa, jos yritetään houkutella meksikolaisia opiskelijoita. Ja sitten vielä politiikkakysymys, toinen sellainen, jota pitää pohtia tämän sopimuksen myötä. EUn ulkoisten investointien politiikka. Tässä Kanadan sopimus. Ja siinä siinä siviiliilmailu on vapautettu ja audiovisuaali. Totta kai sillä siviiliilmailualalla ja audiovisuaalialalla EU-säännöt kieltävät kansallisen erityiskohtelun ulkomaisille yhtiöille, jotka pitävät päämänsä EU-ssa. Mutta mitä tapahtuu? Nykyiset kahdenväliset sopimukset eivät sulje pois näitä sopimuksia – tai siis näitä sektoreita. Mitä sitten tapahtuu näiden sektoreiden parissa, jotka nyt tulevat katetuksi kahdenvälisten investointisopimusten myötä, jotka sitten siis toisaalta ovat EU-sääntöjä vastaan. No, tämä on paljon tärkeämpää kuin menettelyt ja se, että päättääkö sitä tuomioistuin miksi nyt Meksiko sitten suostuisi häviämään EU-sopimuksessa näistä asioista oikeudet, jotka EUlla on jo kahdenvälisissä sopimuksissa, joista on sovittu yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa. Ja viimeinen kysymykseni liittyy neuvottelujen dynamiikkaan. Riski, tämä on merkittävä poliittinen riski, Siis, että EU saattaa joutua puolustuskannalle. Miksi? Siksi, että Meksi on juuri saattanut päätöksen neuvottelunsa hyvin kunnianhimoisesta hyvin, hyvin kunnianhimoisesta kauppainvestointi- ja taloussopimuksesta, joka on trans Tyynemeren sopimus, TPP-sopimus. EU ja sen jäsenvaltiot, pystyvätkö ne hyväksymään – tämän kunnianhimon tason samalla tavalla kuin mitä oli TPP-sopimuksessa. Teksti on jo julkinen. Jos tarkastelette sitä, niin pohditte varmaan asiaa kaksi kertaa, mutta todennäköisesti tämä tulee olemaan lähtökohta Meksikolle. Ja jos Meksiko lähtee neuvotteluihin siten, että se lähtökohta on TPP, Tyynemeren sopimus, niin sitten riskinä on että EU jää siilipuolustukseen eikä lähde hyökkäykseen, sillä Meksiko tulisi olemaan paljon kunnianhimoisempi kuin EU, jossa aloitetaan sisältöä, laajuutta ja sopimuksen tavoitetta. Siinä kaikki puheenjohtaja. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Ja tässä esititte melko hankaliakin kysymyksiä ja nyt annan puheenvuoron kollegoilleni täällä. David, ole hyvä. Well, firstly on my own behalf, thanks. Ensinnäkin omasta puolestani haluaisin kiittää asiantuntijaa mielenkiintoisesta esityksestä ja molemmille asiantuntijoille erittäin korkealaatuisesta mietinnöstä, mutta Sean Meiserin puolesta luen lyhyen lausunnon hänen puolestaan. Hän on parhaillaan Kanadassa Romanian pääministerin kanssa keskustelemassa viisumiasioista, eli hän ei itse pääse paikalle. Hän sanoo siis, tutkimus tulee oikealla hetkellä, koska neuvottelut ovat vasta alkaneet. Ensimmäinen kierros, niin sanottu nollakierros, pidettiin Brysselissä aikaisemmin tällä viikolla. Ja konteksti on erittäin ajankohtainen. Siinä otetaan huomioon eri asiat, jotka neuvottelussa tulisi ottaa huomioon. Haluaisin vain sanoa yhden asian minä näen äh, EU-Meksiko-yleissopimuksen kauppapilarin uudistamisen äh, välttämättömyytenä, äh, aivan kuten tutkimuksessakin todetaan tutkimuksessa verrataan sopimuksen kauppapilaria sellaisena kuin se tänä päivänä on ja uusien EUn kauppa- ja investointisopimusten sisältöä. Ja siellä myöskin verrataan muihin Meksikon solmimiin sopimukseen, esimerkiksi Chilen, Chilen ja Perun kanssa ja TPPn yhteydessä. Ja tämä osoittaa toten sen, kuinka paljon varaa parantamiselle on, ei ainoastaan markkinoille pääsyn kohdalla, SPSn kaupan helpotusmekanismien, maatieteellisten nimitysten tai julkisten hankintojen kohdalla. On äärimmäisen välttämätöntä, että kestävä kehitys, ihmisoikeudet ja kauppa pidetään mielessä ja näin ei tällä hetkellä tässä yleissopimuksessa ole. Sieltä ei tällä hetkellä edes löydy mainintaa kestävästä kehityksestä. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä yleissopimuksesta moderni sopimus, josta EU on sopimus ja jossa todellakin katetaan monta eri osa-aluetta, mukaan lukien korruption vastainen taistelu ja kunnianhimoin alhaisempi taso sopisi molemmille osapuolille kauppasopimuksessa. Meksiko Brasilian kanssa on EUlle strateginen kumppani tällä alueella. Ja tämä oli siis Jean Maiserin kanssa. Hän on ollut meidän asioita hoitava henkilö. Ja minunkin täytyy nyt sitten lähteä tässä lentokoneella puolustamaan Ison-Britannian pysymistä Euroopan unionissa. Onnea siihen. Muchas eh, gracias. Eh. Paljon kiitoksia, oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Niin, todellakin tämä on todella hyvä raportti. Ja tämä tulee vaikuttamaan myöskin siihen, että neuvottelut Euroopan unionin ja Meksikon välillä – sujuvat mahdollisimman hyvin ja ovat myöskin hedelmälliset. Ja mielestäni on myöskin tärkeää, että tätä tuetaan myöskin tämän kauppapilarin nykyaikaistamista, kun ajatellaan tätä sopimusta EUn ja Meksikon välillä. Ja tietysti tämä sopimus ja kauppapilari, kun näistä neuvoteltiin, niin tässä oli melkoisia vaikeuksia. Ja eikä tämä nyt oikeastaan liity kovinkaan paljon siihen, mikä tilanne oli tuolloin, joten tällainen nykyaikaistaminen on todella tärkeää ja tuen sitä ilman mitään. Ja todellakin uskon myös, että jos saamme hyvän sopimuksen, tasapainoisen sellaisen, niin sitten me saamme sellaisen tilanteen, missä molemmat osapuolet voittavat. Meksiko ja EU, EU ja uskon, että tämä on hyvä asia ja se tulee varmastikin vaikuttamaan myönteisesti myöskin molempien maiden tai alueiden as- asukkaisiin. Kiitoksia. Skakela. Skakelle. Thanks a lot for the... Kiitos äh, esittelystä. Olisi pari kysymystä komissiolle. No ehkä voitte esittää siihen kommentteja ja meillä on myös kysymyksiä teille. komissiolle. Onko täällä joku? Vai, niin. No niin, kuulimme tämän esityksen, mutta jos tar- tarkastellaan selontekoa, siinä sanotaan, että monet meksikolaiset eivät tiedä tästä asiasta oikein mitään, tai eivät ole suotuisia, ja ne, jotka suhtautuvat siihen suotuisasti, eivät halua muuttaa mitään. No antaako se teillä ajattelemisen aihetta? Eli kenen ajatus tämä sitten oli nykyaikaistaa sopimusta ja onko se sitten järkevää, jos kukaan ei halua sitä. Ja meille totta kai se lisää työtä, jos katsotaan näitä kaikkia sopimuksia, jotka meillä nyt on. Eli kenen ajatus tämä nyt sitten oli. Lisäksi komission tavoite tietääkseni oli myös vähentää köyhyyden määrää ja epätasa-arvoisuutta. Globaali sopimuksen myötä on huomattu, että nämä maailmat ovat lisääntyneet Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Miksi olette niin optimistisia, että tällä kertaa tilanne on toisenlainen, jos ajatellaan köyhyyttä ja epätasa-arvoisuutta? Sitten haluaisin kysyä no, komissiolta ja tutkimuksen tekijöiltä järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka on suuri kysymys Meksikossa, joka johtaa myös rahanpesuun. Valtavasti olemme nähneet lisäystä Euroopan unionissakin tästä ongelmasta. Tässä on ehkä yhteys, jos ajatellaan rahanpesua ja rikollista toimintaa, joka aiheuttaa valtavia ongelmia Meksikossa. Ja kärsimystä ja terroriakin siellä. Kysymys siis kuuluu, että mitä komissio aikoo tehdä, mutta myös mitä teistä pitäisi tehdä, jotta voidaan estää sekä se, että vapakauppasopimusten myötä me tuemme tietämättämme rikollista toimintaa tai siis tahtomattomia, ja mitä voidaan tehdä, jotta estetään se, että laittomat rahavirrat menevät, tulevat EU-hun ja miten voimme sitten estää tämän. Komissiolle olisi myös kysymys tästä yhteisestä neuvostosta, joka on nykyisessä vapakauppasopimuksessa Meksikon kanssa. Aiotteko lähettää raportteja heidän toiminnoistaan parmetille, sillä minusta emme ole saaneet mitään, paitsi jos se nyt ei vain päädy minulle. Ja sitten tutkimuksessa mainitsitte useasti, että olisi hyvä olla velvoittava osuus toimista, jotka eivät liity suoraan talouteen. Voisitteko sanoa, että mitkä ovat painopistealueita sille, että kehitellään sitova, sitovuus näihin asioihin, jotka eivät liity talouteen? mitkä siis prioriteetit ovat. Kiitos. Helmut Scholz. Helmut Scholz. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esittää joitakin kysymyksiä liittyen tähän tutkimukseen ja myöskin äh, jatkotoimiin, jotka liittyvät vapaakauppapilariin tässä maailmanlaajuisessa sopimuksessa ja sen puitteissa – Ensinnäkin oli täysin oikein ja tämä oli myöskin myönteinen asia tutkimuksen tekijöiden puolelta, tunnust, että tunnustivat tämän globaalimman puitteiston, missä tämä uusi kauppasopimus ja suhde voitaisiin Meksikon kanssa saada aikaiseksi, ja mikä oli, olisi tämän nykyaikaistamisen ydin näissä sopimuksissa – mitä erityistä näissä olisi, kun nyt ajatellaan naftaa, TTPtä ja niitä ehtoja, jotka linkittävät ja sitovat meidät yleensä ottaen kansainvälisempään yhteistyöhön Meksikon ja myöskin muiden maiden kanssa. Mutta se, mikä nyt tästä hiukan puuttui, on syvällisempi analyysi ennakkoedellytyksistä – tällaisen kauppapilarin nykyaikaistamisessa Meksikossa itsessään te mainitsitte, että siellä on paljon kysymysmerkkejä, että haluavatko he tämän, mutta nyt kysymys on se, että mikä on Meksikon todellisen talouden tilanne, jotta se voisi lähteä mukaan tällaiseen uuteen suhteeseen Euroopan unionin kanssa koska EU haluaa saada kattavan, mahdollisesti kattavan vapaakauppasopimuksen. No, tämä johdattelee sitten toiseen kysymykseen. Me tiedämme, että maassa on tapahtunut niin kriittistä mullistavaa kehitystä, niin kuin kollega Ska Keller tässä kertoi juuri, niin köyhyys, epätasa-arvo ja siellä rikollisuus on kasvanut dramaattisesti poliittisesti, eikä nyt vaikuta siltä, että maa pystyy hoitamaan nämä asiat. Mitä se tarkoittaa Meksikon talouskumppaneille? Ja voimmeko todellakin pitää erillään kaupallisen yhteistyön näistä kehityskuluista Meksikossa? Sitten kolmas kysymys. Rahan pesu, sekin mainittiin tässä lyhyesti Skakellerin taholta, mutta haluaisin kysyä, että puhummeko tässä rahoitusulottuvuudesta tämän sopimuksen osalta ja mitä se tarkoittaa Euroopan unionin rahoitus- ja talouskyvyille, kun ajatellaan näiden ongelmien ratkaisemista. No rahanpesu on ehkä ainoastaan yksi tekijä, josta täytyisi puhua yksityiskohtaisemmin. Ja kestävä kehityskin mainittiin, David Martin mainitsi tämän, millä tapaa me voimme sopia Meksikon kumppaneiden kanssa ympäristöekologisista, yhteiskunnallisista kysymyksistä tällaisessa luvussa, joissa täytyy myöskin olla sitova sitoumus, jotta voidaan muuttaa tämä tilanne. Enkä usko, että Meksikon hallitus on valmis tekemään sitovaa sopimusta, vaikka me nämä kaikki pakottavat mekanismit tässä ottaisimmekin esille. Me olemme vain keskustellut näistä ja olemme sopineet valiokuntien mietinnöistä, kun ajatellaan näitä kauppaa kaikille strategioista. Ja tässä totta kai ympäristö, yhteiskuntapoliittiset, sosiaaliset ja ympäristöpoliittiset asiat täytyy ottaa huomioon. Ja tämä totta kai on osa tätä. Sen tulisi olla ohjenuorana, kun pyritään tätä edistämään, tätä vapaakauppasopimusta. Ja me olemme kuulleet myöskin, että mahdollisesti tässä tämä mandaat, mandaatin myöntäminen olisi jo käynnissä, tai, tai se tulisi tapahtumaan tämän vuoden syksyllä ja pohtisin, että mikä sitten olisi aikataulu meille, koska yleensä Euroopan parlamentin täytyy antaa oma kantansa ennen kuin mandaatti myönnetään. Joten meillä on mahdollisuus muodostaa kantamme ja mandaatin täytyy olla julkinen alusta lähtien. Täytyy olla selvää, että meidän täytyy saada aikaiseksi avointa prosessia tässä. Joten pidän hyvänä sitä, että meillä on mahdollisuus käydä neuvonpitoa näistä asioista, mutta meidän täytyy todella tehdä paljon kotitehtäviä myöskin. Kiitos. Kiitoksia. Mitäs mieltä komissio on? Thank you, um, for... Kiitos mielenkiintoisista kysymyksistä. Yritän antaa vastauksia. Ehkäpä myös kertoa mikä meidän tilanne on prosessin suhteen. Ensimmäiseksi sanoisin, että neuvottelut aloitetaan siten, että toimitaan niin avoimesti kuin mahdollista ja myöskin parametin kanssa niin avoimia kuin mahdollista. Olen on mieltä kanssanne, että olisi sopivaa, että mandaatti, no, jonka komissio on saanut, neuvostolta on julkinen, mutta kuten tiedätte, tämän päätöksen tekee neuvosto. Mutta olemme täysin samalla viivalla kuin te tämän asian suhteen. kun te puhutte kauppasopimuksesta ja pitää paikkansa, että on, siinä on kauppaosio, kauppaa koskeva osio, mutta kyseessä on laajempi sopimus nykyaikaistamme kauppasopimusta, mutta myös koko assosiaatio- ja rakenteellisten suhteiden sopimusta, joka on Meksikoon. Näin ollen sitten totta kai puutumme kauppa, käsittelemme kauppakysymyksiä, kysymyksessä on tärkeä osa, mutta tulemme myös käsittelemään kaikkia relevantteja aspekteja, jotka liittyvät poliittisiin suhteisiin ja kaikkia mahdollisia yhteistyöosa-alueita, esimerkiksi Tämä kattaa varmasti asiat, jotta voi mennä eteenpäin korkeakoulualalla, jonka Ramon Torrente mainitsi. Ja teemme tämän poliittisissa ja yhteistyöosiossa kun mennään eteenpäin, kuten edes parlamentin jäsen Ska Keller siis mainitsi, mennään, miksi mennään eteenpäin siis, no koska tällä on voimakasta bottista tukea, se on korkeimman tason päätös, perin se tehtiin vuonna 2013, ja se ratifioitiin sitten viime vuonna viimeisimmässä huippukokouksessa EU ja Meksikon välillä – Molemmat osapuolet toistivat äh, sitoumuksensa mennä eteenpäin. Näin ollen vastaamme poliittisen päätökseen korkeammalla tasolla. Ja lisäksi olemme sitä mieltä, että tämä on kiinnostava myös kansaisyhteiskunnalle. Kun neuvottelut aloitettiin kauppakysymyksistä, teemme julkista kuulemista, ehkä tiedättekin, ja saamme hyvää, hyviä vastauksia firmoilta hyvää palautetta, toisilta toimijoilta, mutta myös kansalaisyhteiskunnalta, kansalaisjärjestöiltä. He antoivat omat kommenttinsa, mikä auttoi meitä analyysissamme, tutkimuksissamme, neuvotteluissa. Ja kun pohdittiin, että minkälaista vaikutusta sillä tulee olemaan, tämä kuuluu myös näihin tuleviin toimenpiteisiin, jotka meillä on tässä arviointijärjestelmässä kestävä vaikutusarviointi. Sen myötä saatte tietoa näistä asioista, voitte kommentoida. Tämä alkanee ensi vuoden alusta. Siinä tarkastellaan muitakin kysymyksiä, jotka otitte esille oikeutetusti. Eli mikä turma vaikutus ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin ja ympäristöön. Ja sitten kysymys. Siihen liittyy huolenaiheita. Olemme samaa mieltä näistä huolista. Eli miten kauppasopimukset voivat auttaa lisäämään hyvää hallinnotapaa, miten voimme puuttua kysymyksiin, kuten korruptio, miten voi varmistaa, että meillä on arvoperustainen kauppa-agenda. Ja olette huomanneet, että kantamme on se, että kauppapolitiikan pitää antaa panoksensa tuohon. Se on Trade for All, eh, tirannossammekin mainittu vapaa kaikille. Ja sanoimme, että tulemme edistämään kansallisia normeja, jotka liittyvät avoimuuteen ja hyvän hallintotapaan sopimuksissa. Miten tämän teemme? Ja miten yhdistämme tämän parhaiten sen kanssa, että puhutaan parasta lähestymistavasta, ja miten yhdistämme tähän tämän siihen tosiasiaan, että kysymykset kuten korruption torjuntaa tai rahanpesu, niihin puututaan YKssa korruptiovastaisessa yleissopimuksessa tai jos pohditaan OECD, niin sekin on mukana tässä. Me halu, halu tehdä päällekkäisyyksiä, mutta kauppasopimukset tai assosiaatiosopimukset, jotka solmimme, pitää varmistaa, että ne eivät toimi lokeroissa, vaan että ne antavat oman panoksensa näihin muihin prosesseihin. Tätä tarkastellaan edelleen. Selvä, puhun nopeasti. Ensimmäiset keskustelut on käyty Meksikon kanssa maanantaina ja tiistaina. ei siis lähdetä. Ensimmäinen kierros pikemminkin. Olemme kuulleet ensimmäistä kertaa Meillä on ollut TPPstä kokemuksia. Haluamme, että jatketaan dialogia tuohon viimeinen. En asiaa ole paljonkaan yhteistä neuvostosta tai komiteosta Meksikosta. Totta, sitä ei ole ollut pitkään aikaa, koska olemme keskittyneet siihen, miten laisata uudelleen näitä neuvotteluita. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja nyt annamme puheenvuoron sitten vielä tutkimuksen tekijälle. Hän saa viisi minuuttia. It'll be enough, five minutes. <clears throat> If I had been tämä riittää tämä viisi minuuttia. En olisi voinut tarjota parempaa vastausta kuin komissio näihin esitettyihin kysymyksiin. Joten olen kyllä monista asioista samaa mieltä, koska hän, hän, hän on toiminut erittäin rehellisesti ja avoimesti teidän suuntaan. Tämä on ollut poliittinen päätös. Äh, painotan tuolta poliittista. Ja tämä on kiistämätöntä hyvässä ja huonossa, mutta näin on. Jos se on siis poliittinen päätös, että nykyaikaistamisen kanssa edetään, ja ne, komission täytyy nämä neuvottelut saattaa päätökseen mahdollisimman parha, parhaalla tavalla. Ja herra Jorgensen totesi, että tämä uusi sopimus niin siinä olisi kyllä hyvin paljon näitä parhaita toimintatapoja, mutta haluaisin nyt vielä korostaa seuraavaa asiaa enemmän. Tämä on siis meidän näkökulmamme ja se, joka ei ole valmis uutta sopimusta varten, ei ole Meksiko, vaan Euroopan unioni. Meksiko edustajat voisi tulla tänne, tähän huoneeseen – Trans-Tyynemeren kumppanuuden kanssa. Ja he voisivat allekirjoittaa EUn kanssa tämän sopimuksen takaan, että Euroopan unioni ei kuitenkaan voi tätä allekirjoitusta antaa. Eli se, kenellä on neuvottelujen kanssa ongelmia jälleen kerran, ei ole Meksiko, vaan me. Ja meidän pitäisi ymmärtää tämä. No sitten toinen kysymys on se, että en ymmärrä, minulla on vaikeuksia ymmärtää, miksi nämä kysymykset, joita voitaisiin ratkaista EUn sisällä, täytyy viedä ulospäin neuvotteluihin Meksikon kanssa. Jos haluatte tiukemmat tiukemmat säännöt ja lainsäädännön esimerkiksi rahanpesuun ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja esimerkiksi rahanpelua Meksikon suhteen, niin tehkää tämä. Että tarvitse mitään sopimusta Meksikon kanssa, että lainsäädäntöä muutettaisiin. Ongelma on se, ja tämä on se logiikka meidän tutkimuksessa, että kukaan ei halua muuttaa lainsäädäntöä Euroopassa. Jos tätä lainsäädäntöä ei haluta Euroopassa muuttaa, niin miten sitten pyydätte Meksikoa muuttamaan lainsäädäntöön. Ja sitten kolmas asia, ja tämä on siis hyvin konkreettinen asia. Carlos F. Lim, erittäin rikas kapitalisti Meksikossa, valvoo yhtä suurimmista palveluyrityksistä Espanjassa. FCC hän on siis siellä johtaja. Ja kun ajatellaan kahdenvälistä investointisopimusta Espanjan ja Meksikon välillä, niin tämä FCC, jonka johtaja on Carlos Slim, voisi ostaa Vuelingin espanjalaisen lentoyhtiön. Mutta Euroopan unionin lisenssiasetuksen mukaan näin ei voi tehdä, koska jos FCC aikoo ostaa Vuelingin, niin lisenssi suljettaisiin, koska tämä olisi Meksikon valvonnan alaisuudessa. Tämä on siis neuvoston ja teidän hyväksymä asetus. Joten kysymys kuuluu, miksi Meksiko ei lähtisi neuvotteluihin Meksikon kanssa, sillä on se oikeus. Sillä on siis kahdenvälisen investointisopimuksen pohjalta oikeus tämä. Ja nämä ovat sen kaltaisia asioita, jotka eivät ole mitään tyhjiä sanoja, kun ajatellaan sopimuksen nykyaikaistamista tai halutaan toimia kunnonomaisesti strategisissa kumppanuussuhteissa, vaan nämä ovat asioita, joita käsitellään neuvotteluissa ja asioita, jo, joihin on hirvittävän vaikeaa vastata komission taholta, jos komissio näitä esittää. Nämä ovat sen kaltaisia kysymyksiä, joita parlamentin tulisi käsitellä, näitä ja muutamia muita, joita tuossa tutkimuksessa on korostettu. Kiitoksia. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Me varmastikin jatkamme pohdintaprosessia tästä sopimuksesta ja tutkimuksellanne on erittäin hyvä hedelmäinen vaikutus tähän keskusteluun. Paljon kiitoksia siitä, että me Meksikon lähettiläs ollut täällä läsnä. Kiitoksia. No sitten muut asiat kohta 19 esityslistalla. Muistuttaisin vain teitä, että ensi viikolla 21. kesäkuuta käydään keskustelu erosta EUn ja EFTA-kauppasopimusten välillä. Tämä voisi olla myöskin mielenkiintoinen, kun ajatellaan tilannetta Britannian kansanäänestyksen jälkeen, 23. kesäkuuta siis. No, tämä voisi myöskin koskettaa kauppasopimuksen Britannian kanssa 21. kesäkuuta 10.30 salissa A3G2 ja seuraava kokous on 30. kesäkuuta ja tässä kaikki. Kiitoksia. Oikein mukavaa viikonloppua.